esitetä mitään huomautuksia, nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Teillä on siis nämä nimitysasiat kokousasiakirjoissa. Ja nämä hyväksytään tavanomaisella lainsäädäntömenettelyllä ja keskiviikkona sitten neuvoston puheenjohtaja ja minä äänest- hyväksymme tietyt menettelytavat artiklan 70 tai säännön 74 mukaisesti ja näiden lainsäädäntöjen otsikot ovat tai ne julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Tässä nimitysasiat ja sitten siirrymme